Boa tarde a todas e a todos. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Jos voisimme aloittaa meidän kokouksemme. Aivan ensimmäiseksi esityslistalla on esityslistan hyväksyminen. Ehdottaisin kahta pientä muutosta esityslistaan. Ensimmäiseksi Brokin mietintö kohdassa 13, Nedelchevan mietintö. Tätä, tästä voitaisiin äänestää huomenna, jotta Del Delceva pääsisi toiseen kokoukseen. Ja toinen muutosehdotus koskee Rauha Svenssonin kokousta. Äh, hän ei valitettavasti tällä viikolla pääse kokoukseen paikalle. Ja täten hän pyytää, että hänen mietinnöstään äänestettäisiin seuraavassa valiokunnan kokouksessa. Eli tämä kohta otetaan tämän kokouksen esityslistalta pois. Tämä mietintö siis siirretään seuraavan valiokuntakokouksen esityslistalle. Jos kukaan ei näitä muutosehdotuksia vastusta, niin sitten me pidämme esityslistaa tällaisena hyväksyttynä. Sitten kohta kaksi. Puheenjohtajan ilmoitukset. Minulla ei ole tässä kohdassa mitään sanottavaa, joten voimme siirtyä kohtaan kolme. Pöytäkirjojen hyväksyminen 8. marraskuuta ja 29. ja 30. marraskuuta pidetyistä kokouksista. Pöytäkirjat on jaettu teille ja jos kukaan ei tee mitään huomautuksia tämän kokouksen loppuun mennessä, pöytäkirjoja pidetään hyväksyttyinä. Joten siirtykäämme kohtaan neljä tämän kokouksemme pääkohtaan. Toisin sanoen puheenjohtajamaan ohjelman esittely meidän valiokuntamme kattamilla aloilla tasa-arvoasioissa ja naisten oikeuksien asioissa. Meidän vieraanamme on kansallisten voimavarojen ministeri Miklos Rethäji Haluaisin toivottaa hänet tervetulleeksi ja annankin heti puheenvuoron hänelle, jotta hän voi kertoa meille, mitä Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmasta löytyy seuraavalle kuudelle kuukaudelle, mitä siis tulee sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja naisten oikeuksiin. Olkaa hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia, että voin olla täällä ja saan esitellä teille Unkarin puheenjohtajakauden sukupuoliasioita koskevaa ohjelmaa, sen tavoitteita ja että voimme keskustella siitä, miten voimme viedä eteenpäin esityslistalla olevia sukupuoliasioihin liittyviä aloitteita. Olemme valmistautuneet suurin odotuksin puheenjohtajakauteen, sillä nyt on kulunut kaikkiaan kuusi vuotta siitä, kun Unkarista tuli Euroopan unionin jäsen. Viimeiset kuusi vuotta eivät ole olleet pelkästään Unkarille, vaan Euroopan unionin elämässä suurten muutosten aikaa. Lissabonin sopimuksen Lissabonin sopimus ilahduttavalla muodolla laajensi Euroopan parlamentin oikeuksia ja asetti uudelle perustalle parlamentin ja neuvoston suhteen. Luotan siihen, että tulevan puolen vuoden aikana voimme harjoittaa rakentavaa yhteistyötä ja että löydämme yhteisiä ratkaisuja niihin kysymyksiin, jotka edellyttävät yhteistä päätöstä. Kuluneet vuodet ovat tuoneet Euroopan, kaikkialla Euroopassa huomattavia muutoksia naisten asemaan. Toisaalta ilahduttavalla tavalla naisten työllisyysaste on kasvanut huomattavasti. Kymmenen vuoden aikana vuodesta 1998 vuoteen 2008 tämä kasvu ylitti 7 prosenttia. Huolestuttavaa kuitenkin on se, että edelleenkin on merkittävä ero kahden sukupuolen miesten ja naisten työllisyysasteen välillä. Mainittuna vuonna 2008 tämä ero oli lähes 14 prosenttia. Samalla tavoin on vähentynyt sukupuolten välinen ero palkoissa ja talouselämän ja yhteiskunnan asemissa, samoin kuin siinä, mikä riski on ajautua köyhyyteen. Kuitenkin tämän vähenemisen aste kokonaisuudessaan on ollut vaatimattomampaa kuin odotettiin, ja jäsenvaltioiden kesken on huomattavan suuria eroja. Epäilemättä on niin, että raha- ja talousasioiden kriisin vaikutukset eivät olleet sukupuolesta riippumattomia. Analyysit ovat vahvistaneet, että työpaikkansa menettäneiden joukossa, joukossa naisilla on ollut huomattavasti vaikeampaa palata työmarkkinoille. Ja pitempi työttömyysjakso on johtanut siihen, että sen jälkeen ajatellen työn laatua, he ovat joutuneet tekemään myönnytyksiä. Olemme vakuuttuneet siitä, että selviytyminen kriisistä, tämä ajanjakso ja talouden pitkän tähtäyksen kasvun perustaminen on kautta Euroopan luonut uuden tilanteen edistysaskelille. Sukupuolten, sukupuolten välinen tasa-arvo meidän mielestämme on edellyttyys kasvulle – työllisyyden laajenemiselle ja yhteiskunnalliselle yhteenkuuluvuudelle. Joten tästä syystä pidämme itsestään selvänä, että emme puhu Eurooppa 2020 strategiasta ilman, että mainitsemme sen sukupuoliulottuvuuden. Euroopan 2020 strategia on älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun ajatuksen takana. Kuitenkin yksikään näistä tavoitteista ei voi toteutua, jos emme kiinnitä huomiota siihen, että jokaisen Euroopan kansalaisen, olipa hän nainen tai mies, täytyy yhtenäisesti voida ottaa osaa prosesseihin ja nauttia niiden hedelmistä. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen eri ulottuvuuksien sisällyttäminen lippulaiva aloitteisiin edistää kaikkea tätä. Tällaisia ovat esimerkiksi työn yksityiselämän yhteensovittamisen mahdollistaminen ja naisten työllisyysen, työllistymisen edellytysten parantaminen ja naisten roolin vahvistaminen päätöksenteossa. Siksi mainitsen ensimmäisen koko, ensimmäisen asioiden joukossa tämän Eurooppa 2020-strategian, koska se, sen konkreettinen toteuttaminen käynnistyi meidän puheenjohtajakaudellamme. Samoin niin Euroopan tasolla kuin jäsenvaltioissa. Ja meidän erityisten prioriteettimme joukkoon kuuluvat kaikki aloitteet, jotka liittyvät strategiaan. EPSCO-neuvoston puitteissa olemme asettaneet kaksi aluetta keskipisteeseen. Työpaikkojen luomisen ja romanien, romaniväestön osallistamisen edistämisen. Jos on yhteistä poliittista tahtoa ja johdonmukaista seurantaa, työpaikkojen luominen huomattavasti voi edistää työ, työmarkkinoilla olevaan sukupuolten välisen eriarvoisuuden vähentämiseen. Samalla tavoin romanien kotouttaminen edistää heikommassa asemassa olevien ryhmien taloudellista integrointia ja romaninaisten yhteiskunnallisen aseman kohottamista. EFSCO-neuvoston prioriteettien joukosta haluaisin ottaa esille myöskin väestönkehityksen trendit ja ikääntyvän, ikääntyvän yhteiskunnan aiheuttamat haasteet, jotka ovat sellaisia, että niitä lähennetään työn, perheelämän ja yksityiselämän yhteensovittamisen näkökannalta. Uskomme, että työ perheen ja työelämän yhteensovittaminen on erittäin tärkeää sukupuolten välisen tasa-arvon kannalta. Meidän on tunnustettava, että työn ja perheen kaksinkertainen taakka, huolimatta kaikista toimenpiteistä, ennemminkin koskettaa naisia kuin miehiä. Perheelämästä seuraavien tehtävien vuoksi Tähän päivään asti tavallisesti naiset ja vain satunnaisesti miehet kohtaavat haitallista erottelua työmarkkinoilla. Niinpä ajattelen, että väestönkehityksen haasteista ja perhepolitiikasta liikkeelle lähtenyt keskustelu, jota meidän puheenjohtajakautemme on käynnistänyt, tulee asettamaan uuteen valoon sukupuolten välisen eron. On tärkeää, Unkarin puheenjohtajakausi keskittyy väestönkehityksen virtoihin myös siitä syystä, että Eurooppa 2020 strategian kunnianhimoiset tavoitteet meistä vain silloin ovat toteutettavissa, jos löydämme sopivat vastaukset pienenevään työvoimareserviin ja niihin haasteisiin, joita aiheuttaa ikääntyvä eurooppalainen yhteiskunta. Välttääkseni mahdollisia väärinkäsityksiä haluaisin korostaa sitä, että Eurooppa 2020-strategian lisäksi sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen kaikki ulottuvuudet ovat meistä olennaisia. Kysymys on nimittäin niin olennaisesta ihmisoikeuskysymyksestä, että sen jatkuva käsittely on välttämätöntä. Ilman sitä ei voida kuvitella nykyaikaista kehittyvää Eurooppaa. Saman aikaan meidän kaikkien täytyy hyväksyä, että yhden puheenjohtajakauden aikana ei ole mahdollista käsitellä kaikkia kysymyskokonaisuuksia yksityiskohtaisesti. Unkarissa sanotaan, että se, joka ryhtyy moneen, saa vähän vietyä loppuun. Me toivomme, että me puheenjohtajana emme tee tätä virhettä. Tämän mukaisesti sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten oikeuksiin liittyvät kysymykset ovat sellaisia, joista meidän myöskin täytyy määritellä prioriteetit, jotka ovat seuraavat. Ensinnäkin sukupuolten välinen tasa-arvo täytyy ottaa uudelleen ajattelun kohteeksi Eurooppa 2020 strategian valossa. Toisaalta naisen kohdistuvan väkivallan torjuminen on välttämätöntä ja kolmanneksi sukupuolten välinen täytyy, sukupuolten välisen tasa-arvon yleinen toteutuminen on olennainen kysymys. Tämä ei suinkaan ole mikään arvojärjestys. Kysymys on pelkästään siitä, että ymmärtäisitte, miten Unkari käsittelee näitä kysymyksiä prioriteetteina. Olemme tietoisia siitä, että monet aiheet ja monet akuutit ongelmat eivät ole päätyneet esitystallemme, mutta toivomme, että ajankohtaisimmat ja kiireisimmät asiat eivät ole jääneet pois. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja siihen liittyvät tavoitteet ennen kaikkea liittyvät 2006 hyväksyttyyn eurooppalaiseen sopimukseen, joka koskee sukupuolten välistä tasa-arvoa ja sen edelleen kehittämistä. Miksi on tarvetta kehittää sitä edelleen? Monestakin syystä. Ja voin jälleen kerran mainita ne ilman arvojärjestystä. Ensinnäkin on tarvetta tarkastella sopimusta jo siksikin, että sen hyväksymisen jälkeen Euroopan yhteiskunnassa ja taloudessa on tapahtunut huomattavia muutoksia, joita on syytä pohtia. Toiseksi, luonnollisesti on aika ajoin myös syytä pohtia sitä, että sopimuksen sitä, millaisia konkreettisia tuloksia on saatu tämän sopimuksen myötä Euroopan unionissa sukupuolten välisen tasa-arvon alueella. Kolmanneksi, Eurooppa 2020 strategia on luonut uuden talouspoliittisen ja yhteiskuntapoliittisen puitteen joka koskee kaikkia horisontaalisia asiapolitiikan alueita. Lopulta, ei suinkaan viimeisenä, Euroopan komissio hyväksyi viime vuonna ajanjaksoksi 2010-2015 uuden sukupuolistrategian. Komission asiakirja sai Epskon neuvoston johtopäätöksissä hyvän vastaanoton ja neuvosto jo silloin sitoutui siihen, että sukupuolisopimus ajankohtaistettaisiin. Mitä uusia elementtejä ne puheenjohtajuus on esittämässä ne sopimuksen edistämiselle? Haluaisimme, että uudessa sopimuksessa olisi aika puite, joten olisi helpompaa myös seurata sitä. Olemme sitä mieltä, että Eurooppa 2020 strategiankin toteuttamiseen – pystymme vaikuttamaan tuloksekkaammin, jos sukupuolten, välinen, sukupuolten välisten yhtäläisten mahdollisuuksien poliittisten velvoitteiden toteutaminen tapahtuisi myöskin tällä ajanjaksolla. Olemme tietoisia luonnollisesti myös siitä, että syntyy myös sellaisia prioriteetteja, toimia, joidenka toteuttaminen vie enemmän aikaa kuin jopa kymmenen vuotta. Joka tapauksessa pidämme hyödyllisenä kuitenkin sitä, jos kaikki me pystymme käynnistämään eri prioriteettien ajantasaistamista. 2006 vuoden sopimus on monessakin mielessä edelleenkin ajankohtainen, sillä, kuten jo mainitsin, huolimatta ponnisteluista, tähän asti on jäänyt sukupuolten välinen ero palkoissa – eroteltu työvoima sukupuolten mukaan ja ei ole juurikaan jäsenvaltiota, joka olisi toteuttanut Barcelonan tavoitteet. Jotta mainitsin vain muutaman esimerkin niistä tavoitteista, jotka sisältyivät sopimukseen. Voidaan sanoa, että sopimuksessa on lukuisia elementtejä, joita edelleenkin haluaisimme säilyttää asiakirjassa. Sen lisäksi pidämme välttämättömänä, että alkuperäinen teksti saisi täydennystä useammassa yhteydessä, ennen kaikkea mitä tulee naisten, naisin kohdistuvan väkivallan torjuntaan. Tämä puuttui aiemmasta sopimuksesta huolimatta siitä, että, että kuten trio puheenjohtajuutemme kolme, kaksi aiempaa edustajaa, nimittäin Espanja ja Belgian puheenjohtajavaltio, kiinnittävät siihen huomiota naisiin kohdistuvat ihmisoikeuksien rikkomukset ovat, niistä tämä väkivalta on kaikkein raimpia muotoja. Ja lukuje, lu, tekoihin johtavat myöskin luvut Euroopan unissa kymmenestä naisesta vähintään kaksi on ollut fyysisen väkivallan uhri ja, ja kymmenestä naisesta lähes yksi on kärsinyt sukupuolista väkivaltaa. Luonnollisesti sopimus ei pysty yksityiskohtaisesti käsittelemään myöskään naisiin kohdistuvan väkivallan kysymystä, mutta pystyy osoittamaan kattavia strategisia tavoitteita. Tämän mukaisesti muun muassa haluaisimme innostaa Euroopan unionin jäsenvaltioita luomaan strategioita, joiden, jotka antaisivat puitteet kaikenlaisen väkivallan, kaikenlaisen väkivaltaan kohdistuviin toimenpiteisiin, ja haluaisimme muistuttaa, että miehillä on erittäin tärkeä rooli taistelussa, joka kohdistuu naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. On, on ilo todeta, että Euroopan parlamenttikin säännöllisesti työskentelee näiden kysymysten parissa, samoin kuin että Euroopan Eurooppa-neuvoston puitteissakin työstetään sopimusta, joka merkitsisi askelta eteenpäin, ajatellen oikeudellisia puitteita. Olen sitä mieltä, että yksittäisissä toimielimissä koottu ja muista muiden toimintojen kanssa käytyjen sovittelujen ja neuvottelujen puitteissa saatujen kokemusten jakaminen voisi olla inspiroivaa tässä työssä. Emme ole myöskään unohtaneet sitä, että suurimmatkin tavoitteet vain silloin voivat saada jotakin aikaan, kun ne toteutuvat toteutumista voidaan auttaa seuraamalla asioita johdonmukaisesti. Ja juuri siksi uudistettu sopimus on sellainen, että siinä haluamme voimakkaammin korostaa toteutumisen ja seurannan periaatteita. Toivomme, että jokainen jäsenvaltio huomattavasti nykyistä voimakkaammin ottaisi huomioon naisten ja miesten välisen tasavarvoisuuden periaatteet esimerkiksi Eurooppa 2020 strategian toteuttamisen yhteydessä, samoin kuin kansallisten uudistusohjelmien muotoilussa. Lisäksi on kaksi erityisen herkkää lainsäädännön asiaa, josta haluaisin puhua, jotta, jotka myöskin teille ovat erityisen tärkeitä. Horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi, samoin kuin synnytyksen jälkeistä lomaa koskeva direktiivi. Me tiedämme kaikki, että nämä kaksi direktiiviä kohdistuu niin tärkeään aiheeseen, joka perustuu yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin ja näkemyksiin, esimerkiksi erottelun kieltoon. Ja kuitenkin on niin, että törmätään suurin vaikeuksiin yhteisten yksityiskohtaisten säädösten aikaansaamisessa. Jäsenvaltiot usein pitävät parempana ratkaisuja, jotka ovat hyvinkin kaukana toisistaan, osittain siksi, että Euroopan maissa on hyvin erilaisia käytäntöjä. Jäsenvaltioiden väliset, ajatellen jäsenvaltioiden välisiä eroja, täytyy pitää kunniassa niitä, sillä unioni itsekin muodostuu erojen hyväksymiselle ja niistä se on tehnyt itselleen edun. Syrjinnänvastaisen direktiivin merkitystä minun ei tarvitse teille korostaa. Sen hyväksyminen on monellakin yhtäläisten mahdollisuuksien alueella korvaisi sen puutteen, joka on olemassa unionin lainsäädännössä ja lopettaisi sen, että ähm, syrjinnänvastainen torjunta on edelleenkin äh, asia, joka poikkeaa siitä, miten toimitaan syrjinnän osalta muuten. Mutta on tunnustettava, että erottelun kaikilla alueilla täytyy saada aikaan yhtäläinen suojelun taso. Pidämme välttämättömänä, että on yleinen, kattava vähimmäissuojelu ja että se taataan koko Euroopassa. Unionin jäsenvaltiona me olemme kaikki hyväksyneet yhteisiä arvoja, yhteisiä tavoitteita. Olemme sitä mieltä, että tätä kautta olemme myöskin ottaneet omaksemme sen, että tarvittaessa otamme yhteensovitettuja askelia yksittäisillä alueilla. Syrjinnänvastaisuudella, syrjinnänvastaisuuden kanssa yhdessä on saatava aikaan eurooppalainen direktiivi, joka eh, koskee työelämää ja tätä kautta saadaan aikaan johdonmukaiset puitteet. Jatkamme neuvotteluja tästä syrjinnän vastaisesta direktiivistä, mutta valitettavasti emme voi olla varmoja siitä, että saamme neuvottelut päätökseen. Me kaikki tiedämme, että neuvostossa tarvitaan yksimielisyyttä ja tämän saavuttaminen ennen kaikkea kun rahoitukset, rahoitustilanne on suppea, niin tämä yksimielisen saavuttaminen on siis huomattavasti epätodennäköisempää. Olen sitä mieltä, että myöskin eh, Srinnan osalta me tulemme käsittelemään sen kaikkia eri ilmestymismuotoja yhtä painokkaasti. Ja kuten aiemmin mainitsin, se, joka ryhtyy monen asiaan, saa aikaan tuloksia vain harvoissa asioissa. Unkari puheenjohtajavaltiona tulee siis tarttumaan aika harvoihin asioihin verrattuna siihen, mitä te kenties odotitte, mutta haluaisimme kuitenkin saada paljon tuloksia aikaan. Syrjinnän vastaisen direktiivin osalta haluaisimme kiinnittää huomiota vammaisiin kohdistuvaan syrjintään, jatkaen sitä työtä, jonka Belgia käynnisti. Mutta pelkästään tämä ei vaikuttanut meidän valintaamme. Vammaisten tilanteen parantaminen ylipäätään on ollut erityinen prioriteetti Unkarin puheenjohtajavaltion työssä. Se on komission äskettäin julkaiseman Euroopan vammaistrategiasta käytävien neuvottelujen kanssa sopusoinnussa. Me pyrimme vahvistamaan synergiaan, kun syrjinnänvastaisen direktiivin puitteissa me haluamme keskittyä vakuut, takuuseen eh, siitä, että ei ole syrjintää, joka kohdistuu vammaisiin. Vammaisten osalta haluamme myöskin muissa yhteyksissä puuttua tilanteeseen. Olemme järjestämässä korkean tason konferenssin tästä aiheesta, jossa eurooppalaisen ja kansainvälisen oikeudellisen puitteen luominen on luonnollisesti keskipisteessä. Pidämme hyvin tärkeänä myös sitä, lähtien liikkeelle myös yhteisön synnävastaisen direktiivin kannalta asiasta, että pitäisi mahdollisimman pikaisesti päästä eteenpäin asia koskevan YK-sopimuksen ratifioinnissa jäsenvaltioissa ja lopulta myöskin Euroopan unionin ratifiointiin. Olisin iloinen, jos voisin tavata tässä konferenssissa myöskin edustajia tästä valiokunnasta. Synnytyksen jälkeisestä lomasta koskeva direktiivi, synnytyksen jälkeistä lomaa koskeva direktiivisuunnitelma on raskas perintö. On käytävä toisten kanssa ristiriitaisten poliittisten tavoitteiden ja erilaisten prioriteettien ja niitä vastaavien kompromissien löytämiseen. Meidän täytyy suojella odottavia äitejä ja imettävien äitien terveyttä, sikiön ja lapsen terveyttä, mutta samanakaan suojelu lainausmerkeissä ei saa olla liioiteltua. Kuitenkin täytyy kysyä, missä on tämä veteen piirretty raja. On otettava huomioon, mitä ovat lyhyen tähtäyksen työmarkkinoiden ja työnantajien intressit, mutta samaan aikaan ei kuitenkaan saa asettaa taka-alalle perheiden valintoja lasten hankkimisessa, eikä myöskään pitkätähtäyksen väestönkehityskysymyksiä. Aiemmin viedä asiaa eteenpäin, emmekä pelkää tätä haastetta. Meidän lähestymistapauksessamme olennaista on se, että yhteisön tasolla pitäisi määrittää vähimmäisvaatimukset niin, että kuitenkin otetaan huomioon toimivat jäsenvaltioiden järjestelmät ja niiden erityispiirteet. Toinen tärkeä elementti on se, että syntyksen jälkeinen loma koko moninaisuudessaan on se, mitä me haluamme käsitellä. Me tiedämme hyvin, että suurimmat erot ovat loman pituudessa ja korvauksissa jäsenvaltioiden välillä, mutta tässäkin kysymyksessä voimme vain siinä tapauksessa löytää kompromissin, jos direktiivi, jos otamme huomioon myös kaikki muut elementit, jotka sisältyvät direktiiviin. Konkreettisesti parlamentti ja teidän äh, tarkistuksenne, haluaisin sanoa niistä, että neuvoston työryhmässä tulemme tutustumaan niihin yksityiskohtaisesti, jopa niihin, jotka menevät pitemmälle kuin komission alkuperäiset ehdotukset. Osa jäsenvaltioista on reagoinut kirjallisesti ja hyvin kielteisesti, mutta haluaisimme kuitenkin täsmällisen asiallisen arvioinnin asiantuntijatasolla neuvoston työryhmässä, jotta saisimme katsottua, mitä todellista liikkumavaraa on kompromissin aikaansaamiseksi. Tässä meidän tavoitteemme on myös se, että vielä kerran katsomme, millainen oli komission alkuperäinen ehdotus Neuvostossa lukuisa jäsenvaltio ilmoitti, että niille se olisi perusta askelille eteenpäin. Unkarin puheenjohtajavaltio on ottanut eh, kunnianhimoisia, mutta ei epärealistisia tavoitteita. Direktiivi, joka koskee synnytysjälkeistä lomaa, on myös sellainen asia, että yhden jäsen, yhden puheenjohtajakauden aikana ei varmastikaan pysty pääsemään sopimukseen, mutta olen vakuuttunut siitä, että unioni tarvitsee tätä direktiiviä. Ennemmin tai myöhemmin me löydämme yhteisen nimittäjän niin neuvostossa kuin parlamentin ja neuvoston välillä. Unkarin puheenjohtajavaltio tulee tekemään kaikkensa, jotta keskustelu olisi avointa ja rakentavaa neuvostossa. Lopuksi haluaisin korostaa sitä, että minusta on ilo, että mahdollisimman pikaisesti voimme tavata uudestaan. Odotan ilolla teidän valtuuskuntanne Budapestiin 16. maaliskuuta. Kiitän tarkkaavaisuudestanne ja odotan kysymyksiänne ja kommenttejanne. Eh, Kiitokset Hyvä ministeri Rethaji tästä hyvin kattavasta esityksestä. Tämä esitelmä täytti montakin aukkoa meidän tiedoissamme, mitä tulee Unkarin puheenjohtajakauden ohjelmaan ja aivan erityisesti mitä tulee kotiväkivallan vastaiseen taisteluun ja sukupuolten välisiin palkkaeroihin. Ja myöskin mitä tulee siihen, että naisten työllistettävyyttä tulisi lisätä. Nämä ovat kaikki aiheita, joita puheenjohtajakauden asiakirjassa ei mainita, mutta jotka nyt tässä teidän suullisessa esitelmässänne tulivat esille. No niin, nyt sitten täällä monetkin haluavat äh, puheenvuoron, jos teille sopii. Käymme ensimmäisen kysymyskierroksen, eli otamme edustajan kustakin poliittisesta ryhmästä. Sitten ministeri voi vastata ja sitten otamme toisen kysymyskierroksen, jolla muut puheenvuoron haluajat saavat puheenvuoron. Jos tällainen järjestely sopisi teille, niin toimimme näin ja annan ensimmäisenä puheenvuoron Rova Bauerille. Kiitos, herra ministeri. Kiitos tästä yhteenvedosta. Uskoakseni se koski hyvin monia alueita ja mielellämme kuulimme monia asioita. Haluaisin esittää kahta toisensa liittyvää asiaa, kahta asiaa ja esittää niistä kysymyksen. Ensimmäinen liittyy strategiaan 2020. Ei strategiassa sinänsä ole mitään ongelmaa, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää huomioon syntyvyyslukuihin ja työllisyysasteeseen. Ja minusta on hyvin tavoitteellista se prioriteetti, joka teillä on, että työn ja perheelämän yhteensovittaminen on asia, jota haluatte käsitellä. Uusi elementti on nyt tämä 2006 vuoden sukupuolisopimus, sen uudelleen muotoilu. Haluaisin kysyä, onko olemassa konkreettisia näkemyksiä siitä, mitä voidaan tehdä työelämän ja perheelämän yhteensovittamisessa niin, että kumpikin tavoite toteutuisi eikä kumpikaan toteutuisi toisen kustannuksella. Ja toinen kysymys liittyy sitten siihen tähän sukupuolisopimukseen. Jos oikein muistan, kysymys on kolmen, kolmen tahon yhteisopimuksesta. Mukana olivat myöskin työmarkkinaosapuolet. Onko olemassa jokin käsitys siitä, että tästä käynnistyisi jonkinlainen kuulemismenettely työmarkkinaosapuolten kanssa niin, että saataisiin aikaan uusi muotoilu tähän sopimukseen. Minusta on suuri ilo, että kytkette tämän 2020 strategiaan, koska rehellisesti sanottuna 2020 strategia ei kovinkaan paljon käsittele te tiedätte niin kuin mekin, se ei, siinä ei mainita sanallakaan tasavertaisuutta sukupuolinäkökannalta. Mutta olipa kysymys työllisyyden lisäämisestä tai väestön kehityksen haasteista, se on asia, jota ei voida kiertää näissä olosuhteissa ja olen iloinen siitä, että te näette asian tällä tavoin ja haluatte yhdistää nämä kaksi asiaa toisiinsa. Kysymys vain kuuluu, miten? Kiitokset, Rova Bauer ja sitten Thompson. Thank you very much for your very profound... Kiitos erittäin paljon tästä syvälle menemästä esityksestä. Kuten puheenjohtaja sanoi, te mainitsitte myös monia aloja, jotka liittyvät sukupuolien äh, yhdenvertaisuuteen, joka ovat teidän ohjelmanne ulkopuolella. Kiva, kiitos, että otitte esille näitä tärkeitä asioita. Sitten haluaisin kiittää teitä siitä, mitä sanoitte väkivallasta, koska minusta vaikuttaa siltä, että se aloite, joka eh, Saksan, eh, anteeksi, Espanjan hallitus, hallitus otti, niin te pyritte myös jatkamaan näillä samoilla linjoilla, mitä tulee naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Tämä on erittäin suuri ja vakava ongelma Euroopassa ja tämä liittyy myös naisten ihmisoikeuksiin. Haluaisin tietää, että aiotteko te tukea tätä työtä parlamentissa, jota teemme nyt Euroopan di- eurooppalaisen direktiivin osalta, joka liittyy naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Sanoitte puheenne alussa, että oli erittäin tärkeää tukea ja vahvistaa naisia päätöksentekomenettelyissä. Päätöksentekomenettelyt ovat myös osa 2010-2015 strategiaa Euroopan komissiossa ja me olemme myös huomanneet, että se on strategia monissa hallituissa, hallituksissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Esimerkiksi Espanjan hallitus on tehnyt sellaisen päätöksen, että 50 prosenttia hallituksen jäsenistä ovat, on naisia ja Sarkozy kopioi minun oma, omaa Tanskan hallitustani siellä tehtiin samoin. Ja mikä on hieman ihmeellistä meille täällä Euroopassa on se, että te Unkarissa teillä on sellainen hallitus, jossa on ainoastaan miehiä. Eli tämä on hieman omituista ja voisitteko ehkä selittää tätä hieman? tämä ei ole linjassa sen kanssa, mitä sanoitte. Ja haluaisin tietää, aikooko Unkarin puheenjohtajuuskaudellaan tehdä jotakin aloitteita, joilla voitaisiin edistää naisten asemaa päätöksentekoportaissa. Kiitos. Obrigado, signora Tom. Suurkiitokset, Rova Thompson. Ja sitten Rova Bilbao, liberaalidemokraateista. Muchas gracias por su intervención y sus explicaciones. Kiitokset tästä alustuksesta ja täsmennyksistä, joita siitä löytyi. Mitä teoriaan tulee, kaikki valiokunnassa voivat yksinomaan olla samaa mieltä siitä, mitä sanoitte. Mutta ehkä me olemme kaikki kaikki hieman väsyneitä kuuntelemaan näitä teorioita, joista me kaikki olemme samaa mieltä. Me tarvitsemme konkreettisia toimia ja se, joka puheestani jäi puuttumaan, oli konkreettiset, spesifiset ehdotukset siitä, mitä Unkari puheenjohtajakaudellaan aikoo tehdä. Te mainitsitte pari kohtaa. Äitiysloma oli yksi niistä. Ja tietenkin olette aivan oikeassa, kun sanotte, että tähän liittyy paljon ongelmia. Haluaisin tietää, mitä te tarkalleen sanottuna aiotte tehdä, koska analysointi on yksi asia, mutta ja se, että palataan vanhoihin aloitteisiin, se on kaikki ihan hyvä, mutta haluaisin tarkemmin tietää, minkälaisia konkreettisia aloitteita te aiotte tehdä, jotta varmistetaan se, että me saamme jonkinlaisen hyväksynnän tälle asialle teidän puheenjohtajakaudellanne. Ymmärrän sen, että ette halua luvata lisää, koska, liikaa, koska tiedätte, mitä esteitä tiellä on. Tämän ymmärrän ja tietenkään kuusi kuukautta ei ole kovin pitkä aika. Sitten mitä tulee vammaisiin, niin tietenkin voin tukea sitä, mitä sanoitte. Vammaiset naiset, tietenkin heihin kohdistuu kaksinaista syrjintää usein mitä tulee äitiys- ja isyyslomiin, haluaisin kysyä teiltä, voitteko kertoa meille, mitä ongelmia eri jäsenvaltioissa tähän asiaan liittyy, mitä ne erot jäsenvaltioiden välillä ovat ja minkälaiset mahdollisuudet meillä on päästä jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen, jonka parlamentti voisi puolestaan hyväksyä. Sanoitte myös, että jäsenvaltioiden välisiä eroja täytyy kunnioittaa. No, Tämä on hieman ristiriitaista, koska aina kuulemme sanottavan, että meidän täytyy edistää tasa-arvoa ihmisoikeutena. Eli olen sitä mieltä, että meidän täytyy toimia tässä paljon tiukemmin, mitä tulee näiden sääntöjen noudattamiseen. Jos me haluamme taistella tehokkaasti syrjimistä vastaan, niin kaikkiin näihin asioihin täytyy suoranaisemmin löytää vastauksia kun me siis puhumme asiasta, joka kuitenkin loppujen lopuksi on ihmisoikeus. Eli tällaisessa tapauksessa me emme voi hyväksyä eroja jäsenvaltioiden välillä. Sitten se, että että miehet ovat mukana tietyissä aloitteissa, niin tämä on myöskin tärkeää, jos me haluamme todellista tasa-arvoa. Kiitos sitten vihreiden edustajille. Kiitos rouva puheenjohtaja. Haluaisin puuttua näihin direktiiveihin, jotka mainitsitte – sanoitte jotakin huolestuttavia asioita mielestäni. Mitä tulee tähän äitiyslomaa koskevaan direktiiviin, niin olin pettynyt tähän ensimmäiseen keskustelun neuvostossa tästä asiasta ja erityisesti muutaman jäsenvaltion, jotka sanoivat, että komission ehdotus oli parempi pohja, jonka pohjalta voitaisiin keskustella. Mielestäni tämä oli loukkaavaa parlamenttia kohtaan ja neuvosto ei pidä kiinni tästä omasta osuudestaan. Ajatus on se, että Euroopan komissio tulee tekee ehdotuksen, me muutamme sitä, me olemme ihmisten edustajia ja me annamme ihmisten äänen kuuluville ja neuvosto reagoi tähän eikä Euroopan komission ehdotukseen. Eli Ymmärrän kyllä, että tämä on erittäin vaikea kohta neuvostossa, koska mielipiteitä on niin paljon eri jäsenvaltioiden välillä. Mutta odottaisin, että Unkarin puheenjohtajuusvaltio tekee parhaansa, jotta jäsenvaltiot hyväksyvät yhteisen lausunnon ja kunnioittavat Euroopan parlamentin mielipidettä. Muutama jäsenvaltio saattaa ajatella, että tästä pääsee helpolla ehdotuksella ikään kuin pohjana tälle, mutta jo tämän mainitseminen julkisesti minusta se on loukkaavaa. Mitä tulee sitten syrjimisen vastaiseen lainsäädäntöön, minua huolestuttaa se, että muutamat jäsenvaltiot haluavat keskittyä ainoastaan vammaisuuteen ja te haluatte mennä tämän linjan mukana. Mielestäni on erittäin tärkeää, että tämä direktiivi integroidaan ja se on jo nyt ongelma, että etnisyyteen, etnisyyteen perustuva suojelu on pidemmällä kuin muut, eli muihin syrjimistapoihin ei ole otettu, niitä ei ole otettu esille. Tämä pitää integroida ja toivottavasti löydätte tai saatte tässä edistystä aikaiseksi ja muistatte, että Saksan hallitus ei ole aina vallassa. Ja sitten ihan nopea kysymys, unkarilainen kysymys. Kuulin tästä kätilötapauksesta. Kätilö pidätettiin, kun hän auttoi kotisynnytyksestä. Alankomaissa yli puolet naisista antaa tai synnyttää kotona. Minä tein itse sen kolme vuotta sitten. Olin erittäin iloinen siitä, että sain tehdä sen kotona. Ja minua shokerasi täysin, että teillä on sellainen lainsäädäntö, joka estää kotisynnytykset. Onko tämä totta? totta ja mitä tämän puitteissa tapahtuu ja eikö naisilla pitäisi olla vapaus valita se, missä he synnyttävät. Se on muutenkin jo vaikeaa. Kiitokset Rod Cornelisen ja sitten Figueiredo QE-ryhmästä. Kiitos puheenjohtaja tästä puheenvuorosta. Hyvä ministeri, haluaisin jatkaa tätä jo esitettyjen kysymysten sarjaa. Olen samaa mieltä kaikista niistä asioista, jotka tässä on jo otettu esille, eli en palaa niihin. Mutta lyhyesti haluaisin ottaa muutaman asian esille. Ensinnäkin se huolenaihe, jota ihmiset tuntevat tätä äitiysloma- ja isyyslomadirektiiviä kohtaan, jota parlamentti on siis ehdottanut. Eli todellakin haluaisin nyt saada selvää siitä, mitä te aiotte tehdä, jos nyt otetaan huomioon parlamentin ehdotus eikä komission ehdotusta. Toinen kysymys, jonka haluan esittää, on seuraava. Mitä voitte sanoa tästä huolesta, jota ihmiset kantavat syrjinnästä, joka kohdistuu naisiin työpaikoilla. Tähän asiaan liittyy myös koko tämä palkkakysymys. Minkälaisia minkälaisiin työpaikkoihin naiset suostuvat, sellaiset naiset, jotka loppujen lopuksi päätyvät köyhyyteen. Mehän olemme nähneet, että naisten köyhyys on ollut kasvamaan päin. Kollegamme Bauer puhui jo tästä 2020-strategiasta. No siellähän mainitaan työllisyys, mutta siinä ei kuitenkaan mainita sanallakaan sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämä huolestuttaa minua suuresti. Eli haluaisin esittää seuraavan kysymyksen mitä Unkari puheenjohtajamaana aikoo tarkalleen sanottuna tehdä sellaisten aloitteiden suhteen, joilla olisi konkreettisia vaikutuksia? Ehkä EU voisi pakottaa neuvoston tarkistamaan kantaansa tai ehkä te voisitte pyrkiä vaikuttamaan asiaan siten, että saataisiin jotakin positiivisia vaikutuksia tämän asian suhteen talousarviossa jotta näihin asioihin kohdistettaisiin enemmän määrärahoja. Ja ehkä voisitte kiinnittää huomiota myös koulutuskysymyksiin. Ehkä voisitte myöskin tarkastella konkreettisia keinoja, joilla voitaisiin taistella tätä palkkakuilua vastaan ja naisten köyhyyttä vastaan. on ihan hyvä, jos asioita kirjataan paperille. Meillähän oli viime vuonna köyhyyden teemavuosi, mutta köyhyys vain entisestään kasvoi. Eli haluaisin tietää, mitä konkreettisia ehdotuksia teillä on, jos nyt pidetään mielessä se, että Unkari ei kuitenkaan puolessa vuodessa voi ihmeitä saada aikaan. Tästä me olemme tietenkin tietoisia, mutta ehkä voisitte ehdottaa kolmea, neljää symbolista käytännönläheistä tointa, joita voisitte todellakin toteuttaa. Sr. Eh, ministeri, terminamos a primeira ronda de perguntas. Eh, Eli tämä oli ensimmäinen kysymyskierros, hyvä ministeri, mutta ennen kuin pyydän teitä vastaamaan näihin esitettyihin kysymyksiin, koska monet muutkin kollegat ovat viitanneet tähän äitiyslomakysymykseen ja direktiivin muuttamiseen. Ja koska minä olen esittelijänä tässä kyseenomaisessa asiassa, niin haluaisin esittää ministerille kysymyksen. Minkälaisia edistysaskeleita me voimme odottaa Unkarilta puheenjohtajamaana tässä kysymyksessä, koska se mitä ymmärsimme teidän puheestanne on se, että te aiotte tyytyä minimiin näiden odotusten suhteen. Sanoitte, että tulette tekemään kaikkenne, jotta jatkatte sitä rakentavaa keskustelua, jota ministerineuvostossa jo tällä hetkellä käydään, mutta että ette saisi tätä Unkarin Unkarin puheenjohtajakaudella vietyä päätökseen. Viittasit niihin vaikeuksiin ja esteisiin, joita tähän asiaan liittyy, nämä eriävät mielipiteet, joita eri jäsenvaltioissa on, kun otetaan huomioon 27 jäsenvaltion erilaiset perinteet. Mutta aivan konkreettisesti, mitä me voimme eh, realistisesti odottaa teidän puheenjohtajakaudellanne tapahtuvan tämän äitiyslomadirektiivin suhteen? Toiseksi, olen hieman hämilläni, koska jos nyt pidämme mielessämme sen, että Unkarin hallitus hiljattain teki lakimuutoksen tällä saralla laajentaen äitiysloman pituutta, ja pitäen mielessämme sen, että te olette asettaneet tavoitteita liittyen työ- ja perheelämän yhteensovittamiseen ja väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin muutoksiin, niin olen havaitsevani tiettyä epäjohdonmukaisuutta siinä, mitä sanoitte tästä äitiyslomadirektiivistä ja niistä tavoitteista, joita olette asettaneet itsellenne vaikkakin tämä parlamentin ehdotus pidentää äitiyslomaa enemmän kuin komission ehdotus niin samaan tapaan on totta, että me emme halua liian pitkiä äitiyslomia, kuten sellaisia, joita Unkarin hallitus on ehdottanut, koska silloin työmarkkinoille palaaminen on hankalampaa. Meidän mielestämme naisten tulisi olla aktiivisesti tasavertaisesti miesten kanssa mukana työmarkkinoilla. Jotta syntyvyys saataisiin kasvuun ja jotta perhettä voitaisiin suojella, on tarpeellista antaa mahdollisuus äitiys- ja isyysloman pitämiseen täydellä palkalla, koska muutoin me taloudellisesti aiheuttaisimme, ajaisimme perheet hankalan asemaan ja silloin perheet ehkä päättäisivät olla tekemättä lapsia. Onko teillä mitään positiivisia odotuksia liittyen tähän työhön, jota Unkarin puheenjohtajakaudellaan voi tämän asian tiimoilta tehdä. Ah, minä ainakin toivon niin, ja nyt kun kuulin, mitä te sanoitte, niin olen hieman pettynyt. Eli ehkäpä teidän äh, selityksenne voisivat äh, hieman luoda meille ruusuisemman kuvan, mitä tulee tähän äitiyslomadirektiiviin. Nyt annankin puheenvuoron heti teille. Kiitos kysymyksistä. rouva Bauerille. Haluaisin sanoa työn ja perheelämän yhteensovittamisesta. Olen iloinen siitä, että hän näkee, mikä on olennaista meidän ponnistelussamme. Puheenjohtajuutemme lähestyy asiaa kahdelta kannalta. Työllisyyden, työmarkkinoiden kannalta, jossa me jo, jos me jo eilen, josta me jo eilen kerroimme parlamentin työllisyysasioiden valiokunnalle, ja toisaalta eh, lähestymme asiaa myös perhepolitiikan kannalta olemme sitä mieltä, että näitä kahta asiaa tulee käsitellä rinnakkain. Kumpikaan, kummankaan alueen tavoitteita ei voi asettaa toisen alueen tavoitteen yläpuolelle. Tiedämme, että naisten asema työmarkkinoilla on sellainen, että siihen vaikuttavat heidän perheessä tekemänsä tehtävät. Ja me tiedämme, että sukupuolten välinen eriarvoisuus ja siitä johtuva työnjakoero vaikuttaa myöskin naisten epävarmempaan asemaan työmarkkinoilla kuin miesten. Näemme asian toisen puolen myöskin, että se, että perhe asetetaan urakehityksen edelle, on myöskin ongelma yksittäisille miehille ja naisille. Mutta tämä kysymys liittyy sellaisiin asioihin, joista jäsenvaltiot itse voivat päättää, mutta siitä huolimatta me haluaisimme, että tulisi unionin tason aloiteasiassa, että löytäisiin lukkoon yhteisiä tavoitteita. Unkari puheenjohtajavaltiona konkreettisesti puhuu siitä, että pyritään lisäämään lapsista huolehtivien laitosten määrän lisääntymistä, koska se on perustavanlaatuisen tärkeää sille, että voidaan yhdistää perhe ja työ tuemme sitä, että myöskin voidaan kehittää lomajärjestelmää niiden henkilöiden kannalta, niitä henkilöitä varten, jotka joutuvat huolehtimaan lapsista. Pidän myöskin tärkeänä sitä, että loma, joka saadaan tällaista hoitoa varten, sen on siinä täytyy olla myös, ottaa myöskin asioihin tasapainoisemmin, koska tällä hetkellä naiset enemmän ottavat hoitaakseen työtä, josta ei maksata palkkaa. Mitä sitten tulee tähän tasa-arvosopimukseen ja työmarkkinaosapuoliin? Tästä syntyy neuvoston asiakirja ja tulemme tietysti kuulemaan työmarkkinaosapuolia. Työmarkkinoiden, työmarkkinaosapuolet ovat myöskin olemaan läsnä tämän tasa-arvosopimuksen allekirjoittajina. Sitten Thompson, edustaja Thompsonille haluan kiittää siitä, että hän sanoi myöskin, että ne toimet, joihin me aiomme ryhtyä naisiin kohdistuvan väkivallan alueella, tähän piti niitä hyvänä. Naisten asemat päätöksenteossa ja niiden asemien vahvistaminen. Tätä varten olisi olemassa hallinnollisia välineitä, on esimerkiksi kiintiö, jota käytetään joissakin valtioissa, niin kuin edustajakin mainitsi. Haluaisin korostaa sitä, että syvemmän selvityksen myötä voidaan todeta, että useissa tapauksissa kansalaiset ja poliitikotkaan eivät ole täysin tietoisia siitä, miten kiintiöitä voidaan käyttää. Ja kokemusten mukaan monissa tapauksissa yksityiskohtaisempi tiedottaminen on tarpeellista. Kiintiö saattaa olla todellakin hyödyllinen väline eh, eriarvoisuuden poistamiseksi. Ja se, sen kautta voidaan myöskin käyttää sitä naisten tasa-arvoisen aseman lisäämiseksi nimenomaan päätöksenteossa. Minusta tällä hetkellä nyt täytyisi pyrkiä siihen, että eri käytänteiden tuntemisen ja analysoinnin jälkeen valittaisiin tapauskohtaisesti se, että ottaisiin huomioon tilanne ja sitten katsottaisiin, miten voitaisiin tukea naisia päätöksenteon piirissä. Miten sen tulee tähän äh, direktiivi esitykseen, joka liittyy väkivaltaan? Komissio tämän direktiivin osalta ei tule tekemään esitystä, mutta kuitenkin tasa-arvosopimuksen osalta komissio tulee äh, olemaan aktiivinen ja esitys tulee julki lähiaikoina. Unkarin hallitus haluaa puuttua Asian, En tiedä, kysymys on nyt isoista tilanteesta, miksi tämä hallitus on sen näköinen kuin on. Varmastikaan äh, hallituksen kokoonpano äh, se vain syntyi niin kuin syntyi ja toimii niin kuin toimii. Tämä ei merkitse sitä, että kaikki, mikä koskee naisten äh, tasa-arvoa, että sen täytyy tietysti täytyisi tietysti olla niin, että naisen, hallituksen pitäisi myöskin osoittaa esimerkillisesti se, miten toimitaan naisten, asioiden, naisten, naisten tasa-arvoisuuden asioissa. Mikä siis kenties, hogy Uh, uh, Mitä edustaja Bilbao sitten sanoi? Tämä YK-sopimus ja siihen äh, liittyen Unkari on ollut hyvä esimerkki. Me olimme ensimmäisiä, jotka ratifioivat tämän sopimuksen ja olemme olleet yhteydessä muihinkin jäsenvaltioihin. Ja jos tässä kysymyksessä vielä jotakin selkeytettävää. Oikeudellisesti katsottuna olemme valmiita keskustelemaan asiasta. Mitä tulee sitten vammaisiin ja vammaisuustrategiaan ja siihen, että sille annetaan poliittista tukea, on tärkeää, että asiaa pidetään edelleen esillä. Mitä tulee sitten äitiys lomaan tai etyyslomaan liittyviin korvauksiin. Niin en halua millään tavoin loukata ketään, enkä missään tapauksessa halunnut loukata edustajia. Halusin vain tiedottaa valiokunnalle siitä, miten me lähestymme asiaa neuvotteluissa. Me haluamme neuvotella ja keskustella parlamentin tarkistusesityksistä ja haluamme vielä kerran keskustella myöskin komission alkuperäisestä ehdotuksesta Joulukuussa EPSCO-neuvostossa jäsenvaltioiden ensimmäinen reaktio oli sellainen, että sen pohjalta me emme usko, että on mahdollisuuksia edistysaskeliin, jos vain keskitymme parlamentin tarkistuksiin. Joka tapauksessa haluamme saada aikaan edistysaskelia ajatellen sitä, miten tärkeä tämä asia on, mutta asia on monikerroksinen ja ajatellen taloudellista tilannetta, jossa Euroopan unionin jäsenvaltioista huomattava osa tällä hetkellä on, sekin täytyy ottaa huomioon. Cornelissen asszony, Rova Cornelissenille miksi vain, miksi haluamme keskittyä vain vammaisiin, kun puhumme syrjimättömyysdirektiivistä. Halusin ottaa tämän jo esille alustavassa puheenvuorossani. Tämä on jatkuvuutta verrattuna siihen, mitä Belgian puheenjohtajakaudella tehtiin. Me jatkamme Belgian puheenjohtajakauden työtä. Ja toisaalta Unkarin Vammaisuus on osa Unkarin prioriteetteja, siis myös Euroopan vammaisuus, vammaisstrategia. Ja pitämme tästä asiasta kokouksen, joka myöskin on nähtävä osana niitä toimia, joihin ryhdymme. Mitä tulee sitten direktiiviin, on pidettävä mielessä, mitä muita olemassa olevia direktiivejä on, jotka koskevat etnistä syrjintää, Esimerkiksi sitä varten on olemassa vuonna 2003 hyväksytty direktiivi. Ja rouva Figueredolle, miten äitiys- tai isyysloma, anteeksi, siis niin, että äitiysloman rinnalla, miten voitaisiin ottaa mukaan sen rinnalle isälle tuleva loma, miten se voitaisiin ottaa huomioon tässä direktiivissä. Tämä merkitsisi ongelmaa ajatellen oikeusperustaa, koska äidille tarjottu mahdollisuus ottaa lomaa, niin, siis koko direktiivi on ö, terveyttä koskeva direktiivi, joka suojelee synnyttävien äitien terveyttä, mutta tällain, tältä oikeusperustalta ei tähän direktiiviin voitaisiin sisällyttää isälle tarjottavaa lomaa. Emme tietenkään ole sitä vastaan, että tällainen loma on, mutta ei ole varmaa, että tässä äitiyslomadirektiivissä pitäisi myöskin käsitellä isyyslomaa. Ennemminkin tähän ehkä sopisi ajatus siitä, että olisi olemassa vanhempainlomaa koskeva direktiivi, joka silloin myöskin voisi pitää isät sisällään. Tämä on siis meidän lähtökohtamme. Toivomme voimme jatkaa tästä jäsenvaltioiden kanssa rakentavaa keskustelua nimenomaan tämän direktiivin eri yksityiskohdista. Rova puheenjohtaja, teidän kysymyksenne siitä, miksi me ole, emme ole kunnianhimoisempia. Tämä Puheenjohtaja Kausio, mm, niin, se merkitsee sitä, että meidän täytyy saada tämän kauden aikana yhteisiä kantoja 27 jäsenvaltion kesken. Jäsenvaltiona voisimme ryhtyä useampiinkin asioihin. Meidän, meillä olisi enemmänkin mahdollisuuksia siis jäsenvaltiona, mutta on kuitenkin vielä 26 muuta jäsenvaltiota Unkarin lisäksi. Totta, puhuitte siitä, että hallitukset vaihtuvat ja hallitusten kannat muuttuvat, mutta Saksa ei ole ainoa hallitus, jolla on ongelmia tämän direktiivin osalta. Mitä sitten tulee tähän kommenttiin, joka koski Unkaria? Haluaisin vastata tähän kysymykseen, jonka esititte. On olemassa lakiesitys, joka tekee mahdollisesti synnyttämisen kotona. Tähänkään asti se ei ole ollut kiellettyä, mutta ei ollut olemassa sääntöjä, jotka koskivat sitä, miten huolehditaan kotisynnytysten turvallisuudesta. Tähän on liittynyt huolenaiheita ja me toivomme, että tämän äh, säädöksen hyväksymisen myötä henkilöt, ihmiset ja olosuhteet ovat sen mukaiset, sääntöjen mukaiset, että ei ole vaaraa, joka aina on mahdollinen, ja että voidaan aloissa huolehtia riittävistä tuo, toimista sekä äidin että lapsen etujen mukaisesti. Obrigada, senhor eh, ministro. Eh, vamos dar agora iniciar segunda ronda de... Kiitos, herra ministeri. Ja nyt käynnistämme toisen kysymyskierroksen. Ensimmäiseksi eh, Rova Hanival. Thank you, Chair. And... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri tästä esityksestä ja näistä vastauksista me saamme nyt selkeämmän kuvan siitä, mitä Unkari puheenjohtajuuskaudella tekee, mutta on vielä jotakin huolenaiheita. Puhuitte kotiväkivallasta, naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja on erittäin hyvä ja kaikki edelliset puhujat ovat tyytyväisiä siihen, että teitte näin, mutta on silti tosi asia vielä, että tämä Äh, sukupuoliasia puuttui alkuperäisestä asiakirjasta. Voisitteko selittää, miksi näin oli? Ja tämä johtaakin laajempaan kysymykseen. Tämä yhdistyy siihen, mitä puhuimme siitä, että naisia ei ole hallituksesta ja Tämä vaikuttaa olevan ongelma, tämä naisten osallistaminen. Tämä on hyvin yleinen kysymys, mutta olisin iloinen, jos vasta antaisitte jotakin ajatuksia. Eli mitä, minkä roolin Unkarin hallitus näkee naisille hallituksessa. Ja ymmärrän hyvin, että on sellaisia perustuslaillisia suunnitelmia, Äh, Unkarin äh, hallituksessa, joka liittyvät sikiöön. Ja olen erittäin huolissani ja monet kollegat ovat huolissani siitä, että tämä saattaa johtaa abortin kieltämiseen ja katumuspillereiden kieltämiseen. Ja tämä saattaisi johtaa siihen, että laittomia abortteja tehdään ja tämä saattaisi lisätä riskejä sekä äidin että lapsen hengen menettämisen riskejä. Haluaisin kuulla teidän ajatuksenne tästä. Onko tämä se suunta, mihin te maana haluatte mennä? Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on myöskin kotiasia. Unkarin parlamentti on sanonut ja ministeri on sanonut, että hän halua edistää naisten osa-aikatyötä, jotta naiset voivat huolehtia perheistään. Ja me olemme jo puhuneet naisista työpaikoilla. Onko tämä oikea asia teidän mielestänne? Ja, johtaako tämä turvallisempiin lapsiin ja onnellisempaan kotielämään. Sitten EU-asioihin puhuimme Eurooppa 2020 strategiasta ja naisista ja kiitos vastauksistanne. Haluaisin kysyä, mitä te puheenjohtajamaana haluatte tehdä, jotta saataan Barcelona, saadaan Barcelonan äh, tavoitteet saavutettua, mitä tulee naisiin. Kiitos. Kiitos, Rova Hannibal. Ja sitten Schneisen. Dziękuję. Skład węgierskiego rządu to poważny... Kiitos. Unkarin hallitun koostumus on itse asiassa nakertaa teidän uskottavuutta. Se on vakava ongelma. Tällaisissa tapauksissa täytyy johtaa esimerkillä ja ehkäpä olisi aika muuttaa hallituksen koostumusta. Olen iloinen, että Unkarin hallituksen prioriteeteista löytyy naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen taistelu, mutta pahoin pelkään, että teidän hallituksenne se ei ole tarkastellut kuin tiettyjä jäsenvaltioita ja saattaa olla, että myös Unkarissa äh, harjoitetaan valtion taholta väkivaltaa naisia kohtaan. Esimerkiksi äh, abortin, aborttilainsäädännön myötä, jossa naisten ihmisoikeuksiin äh, puututaan. Omassa maassani tällaista lainsäädäntöä on ja sen seuraukset ovat tunnettuja. Parlamentti viimeisimmässä päätöslauselmassaan takaa naisille turvallisen abortin mahdollisuuden. Eli jos tämä omaksuttaisiin prioriteettina, taisteltaisiin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan, niin ehkä tämä instituutiollinen väkivaltakin tulisi ottaa huomioon, koska tässähän kosketaan naisten ihmisoikeuksiin tietyissä jäsenvaltioissa, aivan erityisesti mitä tulee naisten lisääntymisterveyteen. Nämä aborttilait niiden seurauksena naisten oikeuksia kavennetaan suhteessa miehiin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että raskaus, joka on täysin luonnollinen tila, se johtaa syrjintään teidän puheenjohtajuuskautenne voisi uudelleen määritellä tämän asian. Haluaisin tietää, aikooko puheenjohtajamaan Unkari hankkiutua eroon tästä absurdista tilanteesta, jossa naisia kohdellaan täysin syrjivällä tavalla heidän luonnollisen tilansa takia. Kiitos. Ja sitten seuraavaksi Ruohimenes. Sí, buena, Quería agradecerle. Hyvää iltapäivää. Haluaisin kiittää lämpimästi ministeriä siitä, että hän on tullut tänne puhumaan meille. Ja kuten muut jäsenet tässä valiokunnassa, haluaisin kiittää teitä teidän esityksestänne. Te mainitsitte asioita, jotka ovat erittäin tärkeitä meille tässä valiokunnassa. Sellaiset asiat, jotka liittyvät hyvin paljon meidän jokapäiväisen työhömme. Ja puhuitte ihan yleisistäkin asioista ja monet asiat ovat erittäin tärkeitä yhteiskunnalle, esimerkiksi kotiväkivalta. Minä olen esittelijä mietinnöstä, joka liittyy eurooppalaiseen suoja, suojamääräykseen ja tämän tarkoituksena on auttaa ihmisiä, erityisesti naisia, jotka hyötyisivät tällaisesta ja kaikissa eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa tarkoitus on suojella heitä. Tämä liittyy Tukholman ohjelmaan ja olisi erittäin hyvä monille eurooppalaisille naisille. Libe-valiokunnan jäsentenä puhuin sisäministeriön kanssa sekä oikeusministeriön kanssa tästä ja tämä edellinen kertoi minulle, että on toiveita siitä, että Unkari puheenjohtajuuskaudellaan työskentelee Äh, tämän uhrien paketin kanssa ja toivottavasti tämä tapahtuu ja toivon, että tämä suojamääräys, joka, jota on tuettu parlamentissa enemmistöllä, niin toivon, että se toimii ja että me voimme pitää tämän koko paketin yhdessä. Ja toivottavasti tähän ei liity mitään ongelmia. Haluaisin tietää, mitä te ajattelette tästä asiasta. Ja haluaisin tietää, että voiko Unkari puheenjohtajuuskaudellaan tehdä jotakin, jotta voidaan, voidaan vaikuttaa tämän asian käsittelyyn neuvostossa. Ja haluaisin tietää, mitä Unkari tekee konkreettisesti naisten väkivaltan uhrina olevien naisten asian hyväksi. Seuraavaksi Rova padopulu. Mikrofoni. Ah, niin, kiitokset tästä esityksestä. Minun täytyy myöntää, että että tasa-arvosta tässä ohjelmassa ei paljonkaan puhuta, mutta olen lukenut teidän sosiaali- sosiaalipolitiikan koskevan osion ja sieltä löytyy montakin prioriteetteja. Aivan erityisesti teidän tahtonanne on edistää perheystävällisiä käytäntöjä ja saada aikaan eurooppalainen sukupuolten välisen tasa-arvon sopimus ja taistella köyhyyttä vastaan ja niin edelleen. Mutta henkilökohtaisesti minua kiinnostaisi kuulla käytännönläheisiä keinoja paneutua näihin asioihin. Ensimmäinen kysymykseni liittyy siihen, että teillä ei ilmeisesti ole päätöksenteossa naiskiintiöitä. Haluaisin tietää, mikä on se prosenttimäärä, joka naisia on teillä työmarkkinoilla ja parlamentissa. Kun te valitsette naisia virkoihin, niin tietenkin naisia voidaan nimittää nimittää virallisiin virkoihin. Haluaisin saada jonkinlaisen kuvan siitä, on, löytyykö unkarilaisesta päätöksenteosta naisia. Ja olisitteko valmis, valmiit prioritisoimaan näitä prioriteettejanne? Äh, tuleeko tästä eurooppalainen perheiden vuosi, perheystävällisten käytäntöjen vuosi. Mikä on teidän päällimmäinen prioriteettinne tällä kaudella, koska kuusi kuukautta on hyvin lyhyt aika eikä voida kaikkea täytäntöönpanna. panna. Kiitos. Ja sitten Roa Thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää ministeriä ja on mukava tavata teidät tänään. Kuuntelin teitä eilen työllisyysvaliokunnassa ja haluaisin nyt puhua äidinkielelläni. Niin teidän esityksenne, minä kuulin sen ja luin myös nämä teidän prioriteettamme sosiaalipolitiikan alalla Unkarin puheenjohtajuuskaudella. Kuuntelin tänään teidän esityksenne näistä kolmesta prioriteetista, jotka mainitsitte, mitä liittyy sukupuolten välisen tasa-arvoon. Voisitteko vastata kahteen kysymykseen? Ensinnäkin, mitä tulee Äh, sukupuolten välisen yhteen, yhdenvertaisuuteen 2020 strategian puitteissa ja tähän sukupuolisopimukseen te vastaisitte yhteen kysymykseen, joka teille esitettiin ja sanoitte, että tämä sopimus siinä ei ole äh, työmarkkinaosapuolia äh, allekirjoittajaosapuolena ja haluaisin tietää miksi. Ja toinen kysymykseni tämä liittyy naisten asemaan työmarkkinoilla. Haluaisin tietää, onko teidän puheenjohtajuuskaudella aikomus esittää joitakin konkreettisia aloitteita, jotka liittyvät palkkaerojen vähentämiseen työmarkkinoilla, siis miesten ja naisten välisten palkkaerojen vähentämiseen. Kiitos. Kiitos. Ja sitten Jana Kudakis. Thank you, Chair. Kiitos eh, puheenjohtaja Jana Kudakis, todellakin on nimeni. Niin, kiitokset ministeri. Tämä keskustelu oli varsin mielenkiintoista. Pyydän anteeksi, että tulin hieman myöhässä, mutta kuulin kyllä tuon viimeisen osan. olen tehnyt työtä PK-yrityksessä toimivien naisten puolesta ja eilen käytiin keskustelua PK-yrityksistä Unkarissa ja puhuttiin lainoista ja siitä, että erään miehen täytyi saada lankomiehensä lainansa takaajaksi. Ja haluaisinkin tietää, onko naisille rakenteita olemassa, jotta he voivat perustaa yrityksiä? Onko teillä parhaita käytäntöjä? Kuinka kannustavaisia ja avustavaisia te olette naisyrittäjiä kohtaan? Jaatteko te parhaita käytäntöjä eri kansalaisjärjestöjen ja ministeriöiden välillä? Kiitos. Kiitos. Ja näin keskustelu ja kyselykierros on päättynyt ja ennen kuin annan puheenvuoron ministerille haluaisin sanoa, että mitä tähän juridiseen kysymykseen tulee ja joka koski isyysloman mukaanottamista tähän direktiiviin, niin haluaisin vain tässä täsmentää sen verran, että tällä direktiivillä on hyvin laaja oikeusperusta. Alun perin sen oikeusperusta koski yksinomaan terveyttä, mutta nyt sitä on laajennettu käsittämään myöskin sukupuolten välinen tasa-arvo ja täten isyysloma ja muitakin toimia voidaan ottaa mukaan, jotta voidaan eh, helpottaa työ- ja perheelämän yhdistämistä ja samaan aikaan sukupuolten välistä tasa-arvoa edistää. No niin, ja nyt annan sitten puheenvuoron ministerille, jotta hän voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Hannibal Haluaisin vastata rouva Hannibalille mitä tulee naisten rooliin, yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja yhtäläiseen kohteluun. Tätä koski itse asiassa lukuisa kysymys, jotka liittyvät ennen kaikkea käytäntöön Unkarissa. En aio nyt mennä syvemmin tähän, ei siksi, että nyt vain haluaisin puhua puheenjohtajakauden ohjelmasta, mutta kysymys on ennen kaikkea siis valinnan mahdollisuudesta, jos nyt puhumme Unkarista, on sellaisia naisia, jotka haluavat valita perinteisen naisen roolin. Pitää myös olla mahdollisuus sellaiselle naiselle, joka haluaa tehdä uraa, joka ei halua perhettä. Ja minusta nykytilanteessa ne, jotka haluavat valita nyky, perinteisen naisen roolin, heitäkin pitää tukea tässä. paras ratkaisu olisi se, jos voisi jotenkin sopivasti valita kummankin niin, että ei joudu tekemään valintaa uran ja perheen välillä. Tai perheen ja uran välillä. Kommentti, jonka edes edustaja mainitsi, joka on esitetty Unkarin parlamentissa, että se täytyy ymmärtää Unkarin taloudellisten ja työllisyysolosuhteiden kannalta. Valitettavasti on vain harvoja naisia, jotka työskentelevät osa-aikaisesti. Tällaiselle osa-aikaiselle työlle olisi tarvetta. Se voisi olla ratkaisu sille, että naisten osallistuminen työmarkkinoille kasvaisi, koska Unkari todellakin haluaisi muuttaa tilannetta eikä sunkaan ole kysymys siitä, että tämä olisi ainoa mahdollisuus, että pakottaisimme naiset tällaiseen ratkaisuun, mutta olisi hyvä, jos Unkarissa olisi enemmän osa-aikatyöskentelyn Mitä tulee perustuslakiin? Perustelu, perustuslaki on nyt muotoutumassa. Sen yksityiskohdat ovat vielä käsittelyn kohteena, joten en pysty puhumaan perustuslaista yksityiskohtaisemmin. Sitten tuli kysymys, joka liittyi hallituksen kokoonpanoon. En halua kommentoida sitä. eikä puheenjohtajavaltio halua missään tapauksessa puuttua kysymyksiin, jotka kuuluvat eh, jäsenvaltioiden toimivaltaan. Mitä tulee perheväkivaltaan, siitä nousi esille muutama kysymys. Tämä paketti, joka liittyy uhrien suojeluun, on sellainen eh, asia, josta on varmastikin keskustelevat oikeusasioiden ministerit. Tämä kuuluu heidän tehtäväkenttäänsä. Totta kai meidänkin täytyy puhua sen puolesta, että äh, ajetaan naisten äh, suojelua. Totta kai, että ei, ei pääse syntymään mitään katastrofeja. Täytyy pysäyttää se suuntaus, että että tämä asia siirtyisi rikosoikeuden puolelle. Tämä on kysymys, joka on ollut esillä eri puheenjohtajavaltioiden ohjelmissa, mutta on tärkeää ryhtyä toimiin väkivaltaa vastaan ja täytyy seurata sitä laajemmalti niin, että ei päästäisiin edes lähelle mitään katastrofaalista tilannetta. Um, um elhangzott uh, um, az esélyegyenlőség. Yhtenäisistä mahdollisuuksista ja perheystävällistä käytänteistä. Ensimmäinen askelemme on äh, se, että haluaisimme äh, hoitaa asiat aikajärjestyksessä. Ja siis ne kysymykset, joista me nyt voimme keskustella mukaan luettuna yhtäläiset mahdollisuudet tai vammaisuuskysymykset ja perheystävällisen ympäristön luominen, nämä ovat samanarvoisia prioriteetteja ja nämä ovat ne kohdat kuuden kuukauden ohjelmassamme, joita me haluaisimme käsitellä Budapestissa tai Gödöllössä järjestettävissä konferensseissa. Ja tietysti neuvostossa tehtävässä, me, tehtävässä työssä me haluamme totta kai myöskin ottaa niitä esille. Sitten tämä kysymys, joka liittyy tähän tasa-arvosopimukseen. Mitä sopimus tulee sisältämään. Siihen minä en haluaisi ottaa kantaa, koska silloin tavallaan ennakoisin sitä, mitä voi tapahtua. Ja en halua vaikuttaa siihen, miten nyt tällä tavoin, miten tämä sopimus muodostuu. Lähdemme siitä liikkeelle, että yksi asia, joka sopimuksessa tulisi olemaan, olisi yhtäläiset mahdollisuudet ja sukupuolten eriarvoisuuden vähentäminen – Nämä ovat siis niitä asioita, joista olemme puhuneet, samoin myöskin erot, jotka ovat palkoissa, ja samoin myöskin osallistuminen eri, erilaisiin päätöksentekoasemiin, samoin myöskin kysymys, jotka liittyvät naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Tämä sopimus on neuvoston asiakirja ja se on ministerien poliittinen julkilausuma. Sitten naiset ja liike-elämä. Tämä oli erään edustajan kysymys. Luonnollisesti kaikkialla on tällaisia lyhyempiä reittejä, oikoteita ja aina voidaan sellaisista, kuulla sellaisista askelista, jotka helpottavat asioita, mutta tämä kuitenkaan ei ole kaikkialla näin. Unkarissa tuetaan voimakkaasti eh, pieniä yrityksiä, haluan puhua nyt lyhyesti Unkarinista, ja tämä luototus Unkarissa on asia, joka on sukupuolineutraali. Siinä ei ole mitään sukupuolipreferenssejä. Unkarin yrityksissä naiset kyllä ovat mukana. Ja tarvittaisiin ei ole olemassa siis mitään selkeästi myönteisen syrjinnän toimenpiteitä, jotka olisivat keskuslähtöisiä. Mutta niin kuin sanottu, monet naiset johtavat yrityksiä ja tuemme sellaisia kansalaisjärjestöjä ja naisjärjestöjä, jotka osallistuvat tällä alueella aktiivisesti toimintaan. Ja nyt huomasin, että Unkarissa, siis parlamentissa on, äh, kuinka monta naista siis siellä on, mikä on naisten osuus, myöskin työmarkkinoilla – se ei ole riittävää. Tätä täytyy korottaa naisten osuutta työmarkkinoilla ja myöskin naisten painoarvoa työmarkkinoilla. Ja ne toimenpiteet, joilla voidaan saada aikaan tasapaino työpaikan ja perheen välillä, on asia, joka on esillä – tässä meidän puheenjohtajan ohjelmassamme, mutta me haluamme myöskin toimia saman asian puolesta Unkarissa, jotta se suhteettomuus, joka tällä hetkellä valitsee, muuttuisi. Sitten rouva puheenjohtajan ehdotus siitä, miten eri oikeusperustoja voitaisiin saattaa tasapainoon – sekin on asia, joka täytyy ottaa huomioon, kun neuvotellaan asiasta. Um kiitokset ministerille. Sitten äh, Rova Plum haluaa esittää lyhyen äh, lisäkysymyksen tai kommentin. Olkaa hyvä. Um, Kiitos puheenjohtaja. Ministeri, te vastasitte minulle, että sopimus, sitä ei allekirjoiteta työmarkkinaosapuolten puolesta, jos työmarkkinaosapuolet eivät allekirjoita sitä, niin se on ainoastaan poliittinen sitoumus neuvoston puolesta, koska mielestäni sopimus pitää allekirjoiteta myös työmarkkinaosapuolella. Voisitteko vastata tähän kysymykseen? Kiitos erittäin paljon ymmärtämyksestäni. Kiitokset, Roa Plum. Annan puheenvuoron ministerille. Niin. Työmarkkinajärjestöt eivät kirjoittaneet, allekirjoittaneet tätä aiempaakaan eh, tasa-arvosopimusta – totta kai sopimuksella täytyy olla asianmukainen painoarvo. Kiitokset ministerille. Nyt me olemme käyneet tämän kiehtovan keskustelun loppuun. Haluaisin lämpimästi kiittää teitä siitä, että tulitte paikalle ja annoitte meille kaikki nämä annetut tiedot. Ja toivotan Unkarille puheenjohtajamaana parasta mahdollista menestystä ja toivomme, että puheenjohtajakaudestanne tulee menestyksekästä ja teette hyvää työtä Euroopan kansalaisten eteen. Vamos continuar Jos voisimme jatkaa esityslistalla eteenpäin. Siirrymme kohtaan viisi. Se liittyy eurooppalaiseen yhteistyöhön ammatillisessa koulutuksessa ja tämä nimenomaan Eurooppa 2020 strategian tukena. Tässä me käsittelemme meidän valiokuntamme lausuntoa. Tämän lausunnon me laadimme työllisyysvaliokunnalle. Meidän tulee pitää mielessä se, että 16. päivä helmikuuta työllisyysvaliokunta ryhtyy käsittelemään tätä asiaa omassa kokouksessaan. Meidän täytyy tehdä päätös tästä pian ja tästä äänestetään huomenna. Tähän lausuntoon on tehty 29 tarkistusehdotusta ja annan puheenvuoron heti lausunnon valmistelijalle Roa Senisinille. Hän tekee meille yhteenvedon siitä, mistä tässä on kysymys. Kiitos e, komunikat komisji w sprawie europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Tämä liittyy eurooppalaiseen yhteistyöhön ammattikoulutuksen alalla. Eurooppa 2020-strategian yhteydessä. Tässä ei ole otettu tarpeeksi naisten asemaa huomioon. Tämä on otettu erityisenä ongelma-alueena, mutta tästä puuttuu konkreettiset ongelmat, jotta voitaisiin saada jatkoa tällä, tässä koulutuksen alan politiikassa. On erittäin tärkeää, että otetaan huomioon naisten asema työmarkkinoilla ja erityisesti se, että naiset otetaan mukaan erityyppisiin ammattialoihin. Tässä ei ole erityisiä vielä naisia ei ole otettu erityisesti huomioon. Naisten, naiset ovat enemmän huonopalkkaisilla aloilla ja siksi naisilla on ongelmia tulla työmarkkinoille tietyille aloille. Ammattikoulutus, koulutuksessa on otettava huomioon naisten erityiset tarpeet, erityisesti köyhien naisten tarpeet tai vammaisten naisten tarpeet. On tärkeää saada aikaan kunnollinen ohjelma tällä alalla ja tavoitteena on lisätä naisten vaikutusta ammatillisessa koulutuksessa. Ja naiset, jotka työskentelevät PK-yrityksen alalla, heidän pitää ottaa myös huomioon, mitä tulee tämän Eurooppa 2020 strategiaan, niin ammattikoulutus pitää koordinoida siten, että otetaan huomioon työmarkkinoiden tarpeet. valitettavasti tämä lausunto, siinä ei ole kaikkia hallituisia asioita otettu huomioon. Olen erittäin äh, iloinen siitä, että olen saanut nämä tarkistukset ja minä äänestän niiden puolesta. Muito obrigada, senhora relatora. Kiitokset tästä valmistelijalle ja nyt annan puheenvuoron Roa Klaasille. Hän on varjoesittelijä EPPstä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin lausunnon valmistelijalle. Tässä lausunnossa on kuusi kohtaa, jotka on laadittu hyvin tiiviisti ja kattavasti Olette olleet erittäin äh, tehokas näitä laatiessanne. Täällä puhutaan tasavertaisista mahdollisuuksista, ammatillisesta koulutuksesta. Äh, kaikkiin näihin olette ottaneet kantaa ja on erittäin hyvä käsitellä näitä näin laajaperäisesti usein näkee, että näihin juututaan. Eli on hyvä, että tätä keskustelua viedään näiden kautta eteenpäin. Eli tässä ollaan vakaalla pohjalla, mutta tietenkin tähän voitaisiin lisätä jotakin. Nämä 29 tarkistusehdotusta me voimme hyväksyä niistä melkein kaikki. Me yritämme niillä puuttua puuttua niihin erityistilanteisiin, joihin naiset koulutuksessa ja työmaailmassa törmäävät. Luonnollisestikin kaikki meistä äh, ajaa omia äh, lempiaiheitaan ja tietenkin meidän äh, kiinnostuksen kohteemme heijastuvat näistä tarkistuksista, mutta on aiheita, joihin todellakin olikin tarpeen puuttua. Jos me haluamme, että naisilla on pääsy kaikenlaisiin ammatteihin, niin äh, silloin tämä on täysin perusteltua on olemassa paljon äh, stereotypioita, joiden mukaan tytöt istuvat kotona ja opiskelevat, eivätkä pääse teknisiin ammatteihin joissa miehet ovat enemmistönä. Ja tämä on sellainen asia, johon meidän tulee puuttua. Tällaiset stereotypiat, ne täytyy poistaa. Tähän me pääsemme yksinomaan, jos me teemme mukautuksia myöskin koulukirjoihin, jotta näistä tällaisista stereotypioista ei siellä puhuta. Täytyy myöskin puhua ammatillisesta koulutuksesta. Me haluamme kannustaa naisia, kaikenikäisiä naisia käyttämään internettiä. Puhumme laajakaistan tarjoamisesta Tästä avautuu aivan erityisiä mahdollisuuksia naisille. Tietenkin naisille täytyy näyttää, miten internetiä käytetään, koska joskus naiset ovat kotona, eivätkä sieltä kovin paljon muualla käy, koska he pitävät perheestään huolta. Eli meidän täytyy pureutua näihin kotiäitienkin kysymyksiin. Meidän täytyy ottaa nämä kaikki huomioon ja tietenkin naisten autonomia ja riippumattomuus, siitäkin täytyy keskustella. Naisilla ei ole pääsyä miljooniin euroihin työmaailmassa. Jos naiset haluavat itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, niin he yleensä lähtevät liikkeelle hyvin pienestä työstä ja sen jälkeen naiset sitten pyrkivät parantamaan tilannettaan ilman, että velkaantuisivat liikaa. Eli haluaisin kiittää valmistelijaa hänen tekemästään työstä ja uskon, että huomisessa äänestyksessä me saamme aikaiseksi asiakirjan, joka on asiakirjan arvoinen aivan erityisesti mitä tulee ammatilliseen koulutukseen ja naisten ammatilliseen koulutukseen siinä hengessä, että me haluamme tukea 2020 strategiaa, niin me haluamme, että naisilla on todellakin tasavertaiset mahdollisuudet kaikkialla Euroopassa näissä asioissa, jotta Euroopasta voi tulla tärkeä peluri taloudessa maailmassa. Naisilla on oma panoksensa annettavansa ja tähän he pyrkivät, pääsevät parhaiten, jos he ovat hyvin koulutettuja. Sitten Rova Parvanova. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää laatia tästä erinomaisesta työstä. Ja olen erittäin iloinen siitä, että tämä mietintö ja minun laus, tai lausunto ja minun tarkistukset ovat samoilla linjoilla. Ja olen erittäin iloinen siitä, että hän on hyväksynyt minun tarkistukseni Tämä on, äh, antaa lisäarvoa tälle lausunnolle. Pyrin keskittymään äh, tämän sukupuolitasa-asian mukaanottamiseen näissä koulutusasioissa ja olen hyvin paljon samoilla linjoilla kuin hänen ideansa tässä. Nämä minun ideani, niissä ajatuksena on se, että naisille annetaan yhdenvertaiset ma mahdollisuudet huolimatta heidän taustastaan, kuten olemme puhuneet monta kertaa tässä valiokunnassa. Erityisesti otetaan huomioon vähemmistö, naiset ja pyrin myös siihen, että olisi enemmän yhteistyötä liikemaailman kanssa ja että naiset, naisia kannustettaisiin kaikenlaiseen työmarkkinoilla sekä elinikäisen oppimiseen alalla. Tässä on otettu otettu huomioon erityiset taidot, joita tarvitaan työmarkkinoilla. Pyrin siihen, että naiset, naisten työllistämistä ei perinteisessä töissä otettaisiin enemmän huomioon e, ja työmarkkinoiden tarpeiden mukaisesti. Tämä liittyy siihen kysymykseen, jota meillä on ollut täällä kuulemisissa, jotta tässä esitetään tietoja siitä, että naiset ovat vähemmän edustettuina, ei ainoastaan korkeissa paikoissa, mutta myös yleisillä paikoilla, kunnioitetuissa ja uskottavissa ammateissa, jotka liittyvät esimerkiksi uusiutuvan energian varoihin ja pankkialaan ja IT-alaan. Ja tietysti tarvitaan näiden työpaikkojen edistämistä ja myös naisten uran edistämistä. Olen erittäin iloinen siitä, jos, jos meidän valiokuntamme voisi lähettää vankan viestin tässä tällä alalla. Kiitos erittäin paljon esittelylle vielä kerran. Kiitokset Roa Parvanova ja sitten Tsekova. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, já mám jenom poznámku. Kiitos. Minulla on hyvin lyhyt kommentti. Minun mielestäni ei ole sopivaa listata ammatteja, sellaisia ammatteja, joihin naisten ei tulisi pyrkiä. Meidän ei tulisi sanoa, että naisten olisi aktiivisempia vähähiilisillä aloilla. Meidän ei tulisi näin yksityiskohtien tasolle mennä. Tietenkin meidän tulisi tukea sitä, että naiset ovat mukana kouluttautumisessa ja vähemmän perinteisemmilläkin aloilla, mutta mutta minun mielestäni jos me olemme liian yksityiskohtaisia, niin silloin me emme onnistu tämän lausuntomme kanssa täysistunnossa. Kiitos. Kiitokset, Rova Shekova. Ja nyt annan puheenvuoron sitten komission edustajalle, herra Delgado. Obrigado, Sr. Thank you. Uh, Indeed, uh... Kiitos puheenjohtaja. Teidän kommenttinne ovat erittäin hyviä. Kun komissio antoi tämän tiedonannon, niin se halusi vaikuttaa tähän arvioon, niin kutsutun Kööpenhaminan prosessin arvioon. Tämä liittyy ammattikoulutuspolitiikkoihin, joka on ollut voimassa viimeisen kymmenen vuoden ajan erityistä tässä arviossa on se, että me pyrimme määrittelemään tavoitteita pitkällä aikavälillä ja lähinnä ajatellen tätä Eurooppa 2020-strategiaa ja erityisesti mitä tulee koulutukseen tässä 2020-strategiassa. Meidän ehdotuksemme on ehkä teidän mielestänne liian yleinen, eikä siinä ehkä oteta huomioon sukupuolin näkökulmia siinä on kuitenkin nämä otettu ikään kuin rivien välissä huomioon, kun me painotamme tätä osallisuuden pilaria. Nykyään on sellainen käytänne, että yritetään, painotetaan vain kasvua ja kasvua tarvitaankin, mutta pyrimme pitämään tasapainossa tämän niin kutsutun älykkään talouden kasvun ja myös osallisuuden. Ja me emme pyri ainoastaan puuttumaan sukupolvien väliseen tasapainoon, vaan äh, siihen, että kaikki aliedustetut ryhmät tulevat edustetuiksi e, työmarkkinoilla ja myös koulutuksessa. Me erityisesti puutuimme tässä sukupuolitasa-arvoasiassa asiassa sitä, että sanomme, että tämä tasapaino pitäisi ottaa huomioon nuorten, nuorten työelämässä ja koulutuksessa. Tämä pitäisi meidän sen mielestäni olla se painopiste. Se painopiste koulutuksessa ei ole yksinkertaisesti sitä, että hyväksytään nämä perinteiset vaatimukset ja odotetaan, että lapset tekevät uravalintoja ilman minkälaista tukea. Meidän pitää todella keskittyä ohjaamiseen. Ja me ajattelemme, että Euroopassa ohjaus tapahtuu koulussa. Se ei ole tarpeeksi tehokasta, jotta voitaisiin auttaa uurien valinnassa pitkällä aikavälillä. Ihmiset ovat ihmisiä testataan liikaa, puhutaan, että mennään testistä testiin ja todella tarvitaan sitä, että voidaan kokeilla näitä tulevia ammatteja. Ja että voidaan tehdä hyvä, uskottava valinta. Tämä on erittäin tärkeää näissä sukupuoliasioissa, koska on paljon näkemyksiä ammateista, jotka eivät todellakaan ole oikeita, ja tätä pitäisi ottaa huomioon. Toinen asia, mikä liittyy liittyy tähän on houkuttelevattomuus, houkuttelevuus, houkutteltavuus, mikä liittyy siihen, että jotkut alat eivät ole houkuttelevia. On, nämä eivät liity todellisiin tosiasioihin on paljon äh, asioita, jotka on ymmärretty väärin, ja nämä pitäisi ottaa huomioon koulun tasolla. Ja tässä myös sukupuoliasioilla voi olla tämän kanssa tekemistä. Tämä oli siis komission ähm, äh, työpanos ja teidän, äh, teidän mielipiteenne on tärkeä, joka voi, se voi vaikuttaa meidän työhömme. Ja seuraavan kymmenen vuoden ajan teemme tätä työtä. Tämä ei ole lopullinen asiakirja, tämä on vasta alkua. Ja tähän tarvitaan parlamentin työpanosta. Se on erittäin tärkeää. Kiitos. Kiitokset herra Delgadolle siitä, että valotitte tätä asiaa juuri oikealla hetkellä. Ja nyt annan puheenvuoron vielä valmistelijalle, Roa Senisiinille, jos hän haluaa vielä kommentoida näitä asioita, joita otettiin esille, ehkäpä vetää johtopäätöksiä. Dziękuję bardzo. No jeszcze raz dziękuję za wszystkie poprawki. Uważam, że one bardzo... Kiitokset vielä kerran. Haluaisin kiittää kaikista tarkistuksista, jotka rikastuttavat tätä lausuntoa. Huomenna todennäköisesti tämä tullaan hyväksymään äänestyksessä. Kiitoksia. Eh, Kiitos. Kuten tässä jo todettiin, niin tästä äänestetään huomenna ja työllisyysvaliokunnassa tästä äänestetään 16. maaliskuuta ja täysistuntoon tämä menee toukokuussa. Ja nyt sitten siirrymme kohtaan kuusi. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan valtuuskunnan vierailu Belgian parlamenttiin 9. marraskuuta 2010 Tämä on rutiinivierailu joita me teemme aina puheenjohtajuuskausien aikana. Ja koska Rouva Svensson ei ole paikalla, Rouva Thompson kertoo meille lyhyesti tästä vierailusta Belgian parlamenttiin. Kiitos erittäin paljon. Tämä oli erittäin kiinnostava tapaaminen Belgian parlamentissa, jossa meillä oli tapaaminen naisten valiokunnan kanssa. Ei kaikki parlamentit, mukaan lukien minun parlamentin Tanskassa, niin kaikissa ei ole tällaista naisten valiokuntaa, joten minusta oli erittäin kiinnostavaa käydä tätä vuoropuhelua Belgian parlamentin naisten valiokunnan kanssa. Lisäksi kun keskustelimme näistä tasa-arvoasioista, niin meidän voisimme saada inspiraatiota erilaisista käytännöistä, joita käytetään eri maissa. Ja olin erittäin vaikuttunut Belgiassa siitä, että on tällaisia kuponkeja äh, kotityön apuun. Kuulimme Unkarin puheenjohtajavaltiosta siitä, miten saadaan naisia työmarkkinoille – he haluaisivat ottaa tällaisia osa-aikatöitä, jotta naiset voisivat tehdä kotitöitä ja olla samalla työmaailmassa. Mutta mielestäni erittäin kiinnostavaa tässä Belgian lainsäädännössä oli se, että jotta naiset aktivoidaan työmarkkinoille ja edistetään naisten uria, niin he ovat ottaneet käyttöön sellaisen järjestelmän, jossa työttömät naiset voivat, voitin ottaa kotityöhön erilaisten toimistojen kautta ja Belgian valtion tukemana siten, että tämä kuponkijärjestelmä sen avulla Belgian valtio siis maksaa tietyn määrän rahaa tunnin työstä, kotityöstä siis. Mielestäni tämä oli erittäin kiinnostava järjestelmä ja haluaisin, että tämä otettaisiin käyttöön muissa Euroopan maissa. Ja me päätimme, että me kutsuisimme edustajan tästä naisten valiokunnasta tulemaan tänne parlamentin valiokuntaan keskustelemaan tästä aloitteesta enemmän. Tämä oli mielestäni erittäin kiinnostavaa tällä vierailulla. Kiitos. E- Kiitos ja sitten Roa Bauer. Uh, Kiitos. Jos lisäisin muutaman sanan tähän. Niin siis tämä oli melkein rutiinivierailu samantyyppisiä, joita olemme tehneet muihinkin jäsenvaltioihin. Tapasimme äh, hallituksen edustajia ja nyt kun Belgialla ei ole säännönmukaista hallitusta, ainoastaan hallitus, joka pyörittää hallintoa, löysimme ratkaisuksi sen, että vierailimme Belgian parlamentissa ja saimme kovasti inspiraatiota siitä, mitä siellä kuulimme. Tämä järjestelmä, josta Rouva Thompson puhui, se on todellinen inspiraation lähde ja minulla on sellainen olo, että eh, sitä voitaisiin ja sitä tulisi käyttää parhaana käytäntönä Euroopassa. Sillä vältetään harmaata työtä, sillä vältetään muitakin ongelmia, jotka liittyvät esimerkiksi verotukseen. Eli minun mielestäni on, se on todellakin hyvä tapa ratkaista kaksikin ongelmaa yhdellä iskulla. Se, mitä haluaisin lisätä liittyy lakiluonnokseen, jossa on kysymys eläkeoikeuksien jakamisesta puolisoiden kesken avioerotapauksissa, jos nainen on ollut kotiäitinä hoitamassa lapsia ja pitämässä huolta kodista. Näyttäisi siltä, että jossakin vaiheessa kun tätä asiaa ryhdytään käsittelemään, niin olisi hyödyllistä, jos kävisimme näkemysten vaihtoa Belgian parlamentin kollegojen kanssa ja ehkä muidenkin parlamenttien kollegojen kanssa, koska todellakin se, että me istumme täällä Brysselissä me emme tienneet näistä hyvin inspiroivista ja hyvistä käytännöistä. Nämä olivat minun kommenttini ja nämä halusin lisätä siihen, mitä tässä jo tuli sanotuksi. Bauer. Kiitos, Rova Bauer. Ja nyt sitten päätämme tämän päivän esityslistan. Huomen aamulla kello yhdeksän jatkamme kokousta ja pyytäisin teitä ottamaan äänestyskorttinne mukaan koska me joudumme suorittamaan muutamia sähköisiäkin äänestyksiä, eli näkemisiin huomenna. Eh, vai começar agora a reunião de coordenadores, porta fechada.